buenas tardes. Comenzamos. No niin, hyvä, aloitetaan. Aivan ensimmäiseksi, anteeksi nyt, että joudumme muuttamaan salia tässä, mutta näyttää siltä, että tässä on kokous jatkunut pidempään kuin oli ajateltu. Toivottavasti nyt ei käy kuitenkaan tällä kertaa sillä tavalla, että kokous venyisi. Minä olen hyvin nopea vetämään näitä kokouksia. Tämä tulee olemaan elämäni lyhyin puheenjohtajakausi, joten yritän olla yhtä nopea kuin aina ennenkin. Muistuttaisin tässä vain teitä äänestyskorteistanne. Onko teillä ne mukana? Ellei ole, niin sihteeristö voi toimittaa teille kortin. Tarvitsetteko niitä? Ei näyttäisi kukaan tarvitsevan, joten ensinnäkin virallisesti avaan tämän kokouksen esityksestä mukaisesti. Ja kuten tiedätte, ainoa kokouksen tavoite on valita työvaliokunta valitsemalla ensin puheenjohtaja ja sitten neljä varapuheenjohtajaa 14 säännön mukaisesti. Ensinnäkin valitaan nyt puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Olisiko täällä varsinaisia jäseniä, jotka ovat joutuneet olemaan jäämään pois ja paikalla olisi paikalla olisi varajäsen. Ilmoittakaa, jos näin on. Ole Kristiansen näyttäisi olevan Clara Gileran tilalla ja sosialisteilta ja EPPiltä Milan Mann on täällä Mikel Arjes Kanjeten tilalla, eikä minulla muita, muita varajäseniä sitten tällä listallani niin ole. Hyvä. Ja GUE ei ole kertonut minulle mitään sen kummempaa lisätietoa. Eli nyt tiedämme, että kaikki tiedot, toimi, no, tai tiedot ovat nyt kohdallaan ja toimitetaan teille kaikille. Eli lähdetään sitten heti liikkeelle vaali asiakohdasta. Ensinnäkin ehdokkaat. Onko puheenjohtajaksi ehdokkaita? EPPltä. Kun haluatteko pitää puheenvuoron asiasta? Of, uh, sehr Kiitoksia erittäin hyvin hoidetusta puheenjohtajuudesta viime kaudella. Varakoordinaattorina EPP-ryhmällä minulla on kunnia ehdottaa kalastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Alan Kadekkiä. Onko muita ehdotuksia? Onko muita ehdotuksia? Ei ole muita ehdotuksia, eli siinä tapauksessa sitten puheenjohtajuus menee alan karekille. Ja kuten tiedätte, sääntöjen mukaan minun täytyy nyt pyytää häntä tai häneltä, että onko hän valmis vastaanottamaan tämän tehtävän, eli onko hänellä, onko tässä hänellä jonkinlaisia jäävyystekijöitä, jotta hän voi ja sitten onko hän myöskin val- valiokunnan varsinainen ja sen näyttäisi olevan. Emmekä tiedä vielä, onko hän yhtä mieltä siitä, että hänet nimitetään puheenjohtajaksi, pysyisi pysyisin. Sopiiko kuitenkin tällainen järjestely? Sopii minulle, puheenjohtaja. Pasamos inmediatamente. Selvä. Sitten siirrytään välittömästi, ellei ole muita ehdokkaita, niin äänestämme, tai voimme itse asiassa taputuksella, käten taputuksella hyväksyä hänen puheenjohtajuutensa. Taputellaan nyt sitten valitulle puheenjohtajalle. Pues, señor Kadek. Ja annan sitten edustaja Kadekille puheenjohtajalle ja ja tämä onkin nyt sitten minun tehtäväni loppupisten pyydän saada toivottaa teille kaik- kaikkea hyvää ja parasta mahdollista onnea tehtävänne. Mä tuun arvoin. Eh bien, D'abord, je voudrais vous remercier de la... Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä luottamuksesta, jota osoitette minua kohtaan. Toivottavasti olen tämän luottamuksen arvoinen, joka tapauksessa pyrin tekemään parhaani, jotta olisitte tyytyväisiä tähän äänestykseen. Joka tapauksessa haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Nyt me välittömästi jatkamme eteenpäin varapuheenjohtajien valintaan. Eli ensimmäinen asia, ellen tässä erehdy, ensimmäinen puheenjohtaja. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Niin, ensimmäinen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Meillä on yksi ehdokas Isabella Novin. Anteeksi, anteeksi minun täytyy nyt toimia muodollisesti. Onko meillä ehdokasta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Uh, Kiitos onnittelut valinnasta ja vihreiden puolesta minulla on ilo e, esittää Isabella Levinia. Euh, Hyväksyykö Isabella? I will accept with great pleasure. Kyllä, hyväksyn suurella ilolla tämän kunnian. Kiitoksia. Candidat. Onko muita ehdokkaita? Il en a pas. Muita ehdokkaita ei ole. Ehdotan, että Isabella Lövinin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitsemme aplodein. Et qu'elle qu vienne me rejoindre, elle a le marteau. Ja nyt kopautan nuijaa vielä. Jolla taitaa olla tuo alusta tuolla. Hi. Congratulations. <laughs> bon. Is this for me? Yes, no, no yes, it's for you. <laughs> Alors, euh, on nous allons passer maintenant... Siirrymme seuraavaksi toisen varapuheenjohtajan valintaan. Onko meillä ehdokkaita toiseksi varapuheenjohtajaksi? Gracias, presidente. En nombre del Grupo Popular, yo propongo... Kiitoksia EPPn puolesta ehdotan Jaroslav Valejaa jotka kaikki varmasti tuntevat tässä valiokunnassa hyvin, koska hän on ollut viiden viime vuoden aikana tässä työssä mukana. Eli Valensa toiseksi varapuheenjohtajaksi täältä ehdotellaan. Onko muita ehdokkaita? Muita ehdokkaita ei ole. Ehdotan siis, että valitsemme suosion osoituksen Jaroslav Valesan. Qui va venir nous rejoindre ici. Joka liittyy seuraamme tänne. Peut-être plus compliqué. Attends, attends là, va voter par. Euh, Alors, s'agissant. Nyt siirrymme kolmanteen varapuheenjohtajaan. Onko meillä ehdokkaita? Gracias, señor presidente. Oui, monsieur. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, on behalf of the EFD. Arvoisa puheenjohtaja EFDD-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa Marko Frontekia. Okei. Okay. Y a Onko muita ehdokkaita? Gracias, En Kiitoksia puhemies. EPPn puolesta ehdottaisin Vernan Komia. Okei. Okay. Nous avons donc... Uh, Meillä on siis kaksi ehdokasta. Tavallisesti perustamiskokouksissa puheenvuoroja ei käytetä keskustelua käydä, mutta jos joku haluaa nyt minuutin puheenvuoron, hän voi sellaisen saada. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut meille kaikille. Arvostan sitä, että minut varas, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin tähän valiokuntaan ja tulen pyrkimään siihen, että johdan valiokuntaa mahdollisimman hyvällä tavalla. Toivon, että kaikki ryhmät tekevät erittäin hyvää yhteistyötä ja kaikki osat ja kaikki jäsenet tässä valiokunnassa tulevaisuudessa. Työvaliokunnan suhteen mielestäni sopivaa olisi se, että me seuraisimme työjärjestyksen sääntöä liittyen ähm, parlamentin valiokuntien perustumiskokouksiin. Sääntö 15 kappaleessa 2 työjärjestyksessä mainitsee, että kun varapuheenjohtajat ja kvestorit valitaan, otetaan huomioon eri poliittisten ryhmien ja jäsenmaiden tasapaino reilusti. Kuten tiedätte, me olemme aina käyttäneet Dontin järjestelmää täällä parlamentissa, jotta voisimme varmistaa tasapuolisen edustuksen eri poliittisten kantojen eri jäsenmaiden välillä. Mielestäni ei olisi sopivaa, että EPP-ryhmästä olisi kolme puheenjohtajiston jäsentä tässä valiokunnassa. Budjettivaliokunnassa näin tapahtui jo tunti sitten, kun yksi EFDDn jäsen menetti neljännen vara puheenjohtajan paikan ja EPP-läinen jäsen valittiin hänen tilalleen. Mielestäni demokratian nimissä, jos me täällä todellakin haluamme kunnioittaa eurooppalaisten kansalaisten toiveita, meidän täytyy ottaa vakavasti se tosiasia, että meillä on eurokriittisiä ryhmiä täällä parlamentissa ja heidän pitäisi saada tasapuolinen edustus, aivan kuten kaikkien muidenkin. Mielestäni olisi sopivaa ottaa tämä EU-kriittisyys ja nämä näkökulmat myöskin huomioon. Siksi jokainen kandidaatti pitäisi ottaa henkilönä eikä ryhmänsä edustajana. Tämän vuoksi haluaisin edustaja Afrontea ja edustaja Kuunia kuulla he voivat esitellä ehdokkuutensa ja haluaisin kaikkien jäsenten täällä kuulevan, onko edustaja Fronte tähän tehtävään pätevä. Kiitoksia. Si, äh... Kiitoksia, kiitoksia Isabella. Emme aloita väittelyä tästä. Demokratiaa tullaan kunnioittamaan. Kunnioitamme demokratiaa, sillä me äänestämme. Me äänestämme asiasta. Asia voidaan aina asettaa kyseenalaiseksi myöhemmin. Mutta joka tapauksessa demokratiaa nyt kunnioitetaan, joten ehdotan, että siirrymme suoraan äänestykseen. Äänestämme siis sähköisesti. Ehdotan, että herra Affronte olisi ensimmäinen ehdokas, sillä hän on ensimmäisenä ehdokkuutensa esitteli. Jos haluatte häntä tukea varapuheenjohtajaksi, painakaa vihreää nappia. Jos tuette ehdokas Kuunia, painakaa punaista nappia. Haluatteko ensin tehdä koe äänestyksen vai ovatko kaikki valmiita äänestämään tällä tavoin? Onko kaikki nyt kunnossa? Kaikilla on äänestyskortti mukana. Siis vihreä Afrontelle ja kuunille punainen nappi. Demokraattisen sääntöjen mukaisesti. Le vote est-il ouvert? Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Le vote. Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Fermé. Äänestys päättyy. Tulokset. Alors, 11... 11 ehdokas Kuunille ja 9 herra Afrontelle. Il faut revoter. Donc ça n'est pas une majorité absolue. Tämä ei ole nyt ehdoton enemmistö, meidän täytyy äänestää uudelleen. Äänestämme uudelleen. nyt nollaamme äänestyslaitteet. Olkaapa hyvät ja äänestäkää uudelleen. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Kaksitoista edustaja Kuunille ja yhdeksän edustaja Afrontelle edustaja nyt varapuheenjohtajaksi tässä kalastusasianvaliokunnassa valittu. Je tiens à préciser que monsieur Haluan mainita, että luonnollisesti kalastusvaliokunnan töihin läheisesti tulee osallistumaan edustaja Affronte. Kun nyt tässä puhutte demokratiasta, niin Englannissa se tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat puhua, eikä täällä nyt ehdokkaita ole kuultu puhuvan. Minusta tämä ei ole demokratiaa, vaan eurooppalaista demokratiaa, joka ei ole demokratiaa ollenkaan. Nous, nous les. Tämä on tämän mukainen menettely, hyvä herra. Me kunnioitamme tavan mukaisuutta. Me emme aloita tätä väittelyä nyt. Emme aloita nyt väittelyä. Olkaa hyvät. Tämäkin on EUlle kovin tyypillistä. Minä olen demokraattinen henkilö. Tämä ei ole demokratiaa. President. Nyt siirrymme eteenpäin neljännen varapuheenjohtajan valintaan. Onko meillä ehdokkaita? Le ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Brodus. sd ryhmä ehdottaa Rova Renata Briancoa. Onko muita ehdokkaita? Il n'y en a pas. Muita ehdokkaita ei ole. Ehdotan, että Reata Briancon valitsemme suosion osoituksin. Le bureau est en place désormais. Kiitoksia. Oliko meillä muuta? Ilmeisesti ei ole muuta, joten 22. päivä pidämme seuraavan kokouksemme. Olemme yhteydessä sihteeristöön, mutta ehdotan, että kokous, jos mahdollista, pidetään kello 14 lähtien eikä kello 9 lähtien. Yksinkertaisesti siksi, että 21. päivä täällä on juhlapyhä, joten kaikki on silloin kiinni. No, näemme, onko tämä mahdollista. Muutoin voimme kokoontua myös 23. päivä heinäkuuta aamulla. Tämä on kerta kaikista pelleilyä ja petkutusta. Me te ette kunnioita, ettekä usko demokratiaan, joten minä en noudata teidän käskyjänne näkemiin. Hyvää päivää, jatkoa, hyvä herra. Donc, s'agissant de la réunion... Kokoukseemme liittyen 22. päivä kello 14 aloitamme. Näin toimimme tai muuten emme pidä koko kokousta. Donc, on va s'organiser. Järjestämme tämän ja te saatte tiedon sähköpostilla, saatte 22. päivä järjestettävän kokouksen, seuraavan valiokunnan kokouksen tarkan järjestysajan sähköpostilla. Kiitoksia kaikille, hyvää illanjatkoa ja ensi viikkoon.